Okay, colleagues, it is after eight o'clock. No niin, hyvät kollegat, kello on kahdeksan ja varmasti kaikki haluavat päästä äänestämään tästä, jotta pääsevät sitten muihin tehtäviin, joten aloitetaan kehitysvaliokunnan kokous. Ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen, voimme hyväksyä. Kiitos. Toinen kohta, puheenjohtajan ilmoitukset näitä ei ole. Ja kohta kolme on sitten äänestys vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustaminen, artikla 53 plus ulkoasianvaliokunnassa. Tämä on ollut hyvin monimutkainen asia. Paljon keskusteluja on käyty. Esittelijä Paavo Väyrynen tässä kertoo meille asiasta lisää. Olkaa hyvä. Very brief, since we had uh, several... Kiitos, voin puhua hyvin lyhyesti, koska meillä oli varjojen kokouksia useita ja me kaikki tunnemme eri poliittisten ryhmien näkökulmat asiassa. Täytyy sanoa, että kun tiesin etukäteen äänestyksen tuloksen, olen tyytymätön siihen, että kehitysvaliokunta ei pysty ottamaan vahvaa kehityspoliittista näkökulmaa. Ymmärrän, että ulkoasianvaliokunnassa on erilaisia asenteita ja mielipiteitä, mutta mielestäni kehitysvaliokunnan pitäisi pystyä ottaa ottamaan tähän hyvin vahva kehityspoliittinen lähestymistapa. Tiedän, että jotkut ajattelevat, että jos kehitysrahoitusta, äh, kehitysrahoitus poissuljetaan, niin se minusta ole niin tärkeää. Tärkeämpi kysymys on se, mikä on tämän kapasiteetin kasvattamisen luonne, jota komissio ehdottaa. Mitä voidaan sanota, sanoa, että se on kehitysnäkökulmasta, jos kehityspoliittisia sääntöjä ei noudateta? Ja miten oikeudellinen perusta voi olla kehityspoliittinen, jos kehityspolitiikan sääntöjä ei noudateta? Minusta se on tärkeä periaate. Jos tulos on se, että jos tätä kykyä, kapasiteettia ei oteta tähän, niin ja tarkistukset 1 ja 4 tulevat kyseeseen, joudun vetämään nimeni pois tästä esityksestä, tästä äm, mietinnöstä, koska haluan hyvin vahvasti ilmaista kantani tähän. Mutta tiedän kyllä etukäteen, että mikä tulee lopputulos olemaan tässä äänestyksessä. Halusin vain ilmaista sen hyvin selkeästi täällä. Okay, thank you for that. Um, I suggest we... Kiitos. No niin, ehdotan, että saman tien alamme äänestää. Tehdään ensin testi, koska edellisessä äänestyksessä ilmeni tekninen ongelma. Tämä on siis testiäänestys. Testiäänestys alkaa. Has everybody Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestäneet yksi henkilö ei vielä. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Kaikki painaneet nappia. Tämä on siis vain testi, koska äsken ilmeni teknisiä ongelmia. Okay, yeah, could be a card left in the machine. Niin, ehkä laitteeseen jäi kortti. No niin, hienoa. Tämä toimii, joten voimme alkaa tosissamme äänestää ja aloitamme sitten Tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 43 ja 44 ne kulkevat yhdessä. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen, tarkistetaanpa tämä 46 vielä. Eli äänestys alkaa tarkistus 46. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 49 puolesta. Hetkinen. Niin, tässähän olikin yhdessä. 49 sitten kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaanpa tämä uudestaan. Sosialistit, olkaa hyvä ja ilmoittakaa tarkemmin, mitä äänestätte. Eli siis kompromissi. Kaksi äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kyllä. Täytyy sitten nopeammin äänestää, jos halutaan mielipiteet näkyviin. No niin. Sitten tarkistus 51. Se raukeaa. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä vielä. 53 siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin vielä. Kompromissi yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 54 on vedetty pois. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa sitten 56. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä vielä koneellisesti. 57 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta 64 yhdessä 65 kanssa hylätty, 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 71 ja 2 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 71, 2 ja 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän vielä? 75 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Vielä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantoosan kappale, tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkinen hyväksytty, anteeksi. Siis kompromissi 5 hyväksytty. <clears throat> Sitten tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 ja 30, 31, kaikki yhdessä puolesta vastaan. Siis 29, 30 ja 31 yhdessä äänestetään. Siis hetkinen, 25, anteeksi, Siis kompromissi viisi hyväksyttiin, joten nuo sitten raukeavat sen jälkeen. Eli seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 28. Siitä äänestettiin ja 29, 30, 31 on seuraavana. Eli puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaanpa tämä 33 vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siis tämä oli tarkistus kaksi. Tarkistan täällä vielä, olivatko tulokset oikein. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 ja 41 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nuo sitaattikohdat 1, tarkistukset 8, 9 ja 7. Ignacio haluaa käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Technical correct. Tekninen korjaus vain tähän tarkistuksen 8, 9 ja mielestäni 7, että ne siirrettäisiin johdantoosan kappaleisiin, ei tähän sitaattiosaan. Eli että nämä pitäisi johdantoosan kappaleisiin liittää, mutta eihän tässä ole, että tässä olisi oikeudellinen juridinen virhe, joten tämä lienee oikein, että ne siirretään johdantosan kappaleiksi 8, 9 ja 7 puolesta johdantosan kappaleessa siis vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa, joten sitten voidaan tarkistetun lausuntoluonnoksen kohdalla tehdä kokonaisäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13.8. Onneksi olkoon, kiitos. Edustaja Väyrynen, haluat vielä käyttää puheenvuoron, ole hyvä. Kyllä vain, vedän nimeni pois tästä mietinnöstä. Joku muu saa neuvotella tämän valiokunnan puolesta asiassa. Okay, well that seems it comes to me. No niin, katsotaan miten tämä tästä etenee. Hyvä näin. Eli tältä pohjalta jatkamme asian käsittelyä. Kiitos kaikille kollegoille, kiitos tulkeille, kiitos sihteeristölle. Tämä eteni oikein joutuisasti. Kiitos.